Minulle on hyvin suuri kunnia ja ilo toivottaa tervetulleeksi monivuotinen kollegamme Thomas Henrik Ilves Euroopan parlamenttiin. Herra Ilves on palannut paikkaan, jossa hän toimi vuosia Euroopan parlamentin jäsenenä. Tänään hän on täällä jo toista kertaa nykyominaisuudessaan. Viron presidenttinä. Hyvä kollega herra Ilves, arvoisa presidentti, on suuri ilo saada toivottaa teidät tervetulleeksi jokomme ja annan puheenvuoron teille saman tien puheenvuoron Viron presidentille. Hyvät naiset ja herrat, aloitan pyytämällä anteeksi, että ääneni on hiukan huonona, mutta toin jotakin siis mukanani Virosta. Kymmenen vuotta sitten lähdin tästä salista ja otin vastaan uuden tehtävän omassa maassani. Silloin ei ollut eurokriisiä, siirtolaiskriisiä, ei kuviteltukaan, että Euroopan rajoja voitaisiin muuttaa väkivalloin. Ei puhuttu siitä, että Eurooppa-hanke saattaisi epäonnistua. Ei ollut älypuhelimia, ei internetvalvontapaljastuksia ei ollut Uberia tai Uberia, kuten me sanomme. Hyvät naiset ja herrat, lähes 75 vuoden ajan me olemme toistaneet mantraa Euroopasta rauhan hankkeena. Ensimmäiset vuosikymmenet Eurooppa tai oikeastaan puolet Euroopasta kukoisti ja kasvoi ja turvallisuutemme oli pitkälti ulkoistettu, vaikka olimmekin aggressiivisen totalitaarisen neuvostoliiton varjossa. Viimeiset 25 vuotta ulkoisia uhkia ei enää ole juuri ollut ja me olemme yhdistäneet Eurooppaa uudelleen, tuoneet omien joukkoon myös ne kansakunnat, jotka pakotettiin tahtonsa vastaisesti elämään totalitaarisessa hallinnossa. Nyt meillä on uusia eksistentiaalisia uhkia, ulkoisia uhkia ja kuten Pariisin viime marraskuun tapahtumat osoittivat myös sisäisiä uhkia. Me olemme hädissämme, me olemme peloissamme ja monille Eurooppa ei enää olekaan vastaus. Kuulen korvissani William Butler Yeatsin sanat. Kääntyen kierteessä laajenevassa haukka ei kuule isäntäänsä. Palasiksi hajoavat asiat, joita keskus ei pidättele. Nyt anarkia leviää maailmaan. Tarkastellaanpa tätä uutta todellisuutta. Eurooppa on muutoskriisissä. Vedämmekö yhtäköyttä vai annammeko muiden hoitaa asian? Tämä on muutoksen kriisi, jossa mitataan kaikki se, mitä Eurooppa on saavuttanut askel askeleelta monesta ja Schumannista asti. Me olemme lähestymässä käännekohtaa, jossa meistä tulee joko vahvempia tai me annamme hajottavien voimien vallita. On oleellista tunnustaa, että tässä muutoskriisissä on paljon sellaista, mikä oli ennakoitavissa. Me tiesimme, että vakavia ongelmia oli olemassa, mutta me emme käsitelleet Euroopan sisäistä eurokriisiä ennen kuin siitä oli tullut lähestulkoon hallitsematon. Kuvittelimme ainakin viime aikoihin asti, että se oli suurin uhka, joka Eurooppa-hankkeeseen kohdistui. Olimme väärässä. Tiesimme myös hyvin pitkään, että suuret tulo- ja demokratiaerot Euroopan ja sen välittömän eteläisen ja itäisen naapuruston välillä olivat aikapommi, joka tikitti jatkuvasti mutta se pysyi kuruissa lähinnä etelän autoritaaristen hallintojen toimien ansiosta niin Välimerellä kuin Lähi-idässäkin. Tänä päivänä siirtolaisuus, massiivinen siirtolaisuus, kun ihmiset pakenevat sisällissodan hirvittävää tuhoa ja Daeshin julmuutta. Yhdessä köyhyyden ja taloudellisten mahdollisuuksien puutteen aiheuttaman taloudellisen maahanmuuton kanssa uhkaa Eurooppaa enemmän kuin koskaan. Schengen on vaarassa. Jotkin maat kieltäytyvät ottamasta pakolaisia, toisiin niitä tulee liikaa. Yhteisvastuullisuus murenee. Jotkut kieltäytyvät auttamasta, toiset sanovat aivan oikeutetusti, että yhteisvastuullisuus on kaksisuuntaista liikennettä. Rakenne ja Koheesiorahastot ovat myös kallis osuus meidän yhteisvastuullisuudestamme. Hyvät naiset ja herrat, me olemme tyrmistyneitä, kun kuulemme nämä luvut. Miljoona pakolaista ja maahanmuuttajaa Euroopassa tänä vuonna. Ja ennustetaan, että seuraavina kahtena vuonna tulee kaksi miljoonaa lisää. Nämä ovat todella suuria lukuja. Ne rasittavat yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta meidän budjettiamme, mutta Kuitenkin me olemme kokeneet paljon pahempaa ja me olemme kestäneet. Vuoden 1946 Euroopassa pelkästään Saksassa oli 12 miljoonaa sisäistä pakolaista sekä 12 siirtymään joutunutta henkilöä 20 eri kansallisuudesta. Tämän ratkaisemiseksi UNRA, YK apu- ja kuntoutushallinto käytti otti rahaa summan, joka tämän päivän rahassa vastaisi 50 miljardia euroa. Mainitsen tämän luvun ihan vain, jotta meillä olisi hiukan näkökulmaa siihen, kuinka pelottava tehtävä isovanhemmillamme me oli silloin, kun Euroopassa ei edes ollut toimielimiä, ei välttämättä edes itsenäisiä hallituksia. Ja kaikki tämä ennen kuin Marshall-apu edes käynnistyi. Joten, hyvät naiset ja herrat, kerätkäämme nyt älymme, kykymme, voimamme, vahvuutemme. Luopukaamme tästä päättämättömyydestä, sormella osoittelusta ja vastuuväistelystä. Me saamme hoidettua tämän maahanmuuttokriisin, jos me toimimme kuten esi-isämme. Meidän on toimittava yhteisvastuullisesti niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka kantavat kriisistä suurimman osan. Meidän on hyväksyttävä taakanjako funktionaalisessa muodossa. Meidän on myös otettava EUn ulkorajat kunnolla valvontaan. Me emme voi olla rajattomia sekä sisäisesti että ulkoisesti. Enhän minä saa tätä loppuun asti. Näin meillä on oltava myös toimiva yhteinen turvapaikkapolitiikka ennen kaikkea valheellisten vaateiden torjunnassa ja laittomien maahanmuuttajien palauttamisessa. Onko tämä niin vaikeaa, kun tarkastelemme sitä, mitä Euroopan oli tehtävä toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina? Hyvät naiset ja herrat, Pariisin iskujen kauhien jälkeen pelkään, että pakolaiskriisi entisestään ruokkii populistista ja äärimmäistä politiikkaa. Me voimme havaita sellaisia argumentteja, olemme jo kuulleet niitä, että emme voi hyväksyä pakolaisia, koska he ovat terroristeja. Mutta unohdamme silloin sopivasti, että nämä Eurooppaan pakenevat ihmiset ovat paineet juuri samaa hallintoa, julmuutta ja murhaamista, jota näimme Pariisissa, vain laajemmassa mittakaavassa. Tänä päivänä poliittisessa puheessa käytetään kieltä, jota muutama vuosi sitten löysi vain nimettömiltä nettifoorumeilta demokraattiset, enemmän keskustaa edustavat, äh, rauhalliset, vastuulliset johtavat ovat yhä enemmän hyökkäyksen ja paineen alla äärimmäiset puolueet ja poliitikot hyödyntävät tämänhetkistä pakolaiskriisiä, aivan kuten he hyödynsivät myös talouskriisiä. He hyödyntävät äänestäjien tyytymättömyyttä vaisuihin ja pelkurimaiselta vaikuttaviin Euroopan johtajiin. Kansalaiset odottavat päättäväisiä vastineita kriiseihin. Jos perinteiset puolueet eivät niitä tarjoa, kansalaiset kääntyvät niiden puoleen, joiden retoriikka kuulostaa päättäväiseltä, mutta tähän päättäväisyyteen sisältyykin usein hyvin yksinkertainen ratkaisu, epäeurooppalainen ratkaisu. Ja unionihan nimenomaan luotiin siksi, että Eurooppa pääsisi sellaisesta eroon ikuisiksi ajoiksi. Sanon tämän kaiken muun muassa siinä ominaisuudessa, että vanhempani olivat pakolaisia, jotka pakenivat kotimaastaan Virosta toisen maailmansodan aikana. Siksi minulla on tällainen korostus. Vanhempani eivät tunteneet aina oloaan tervetulleeksi, kun he pääsivät Ruotsiin, mutta he saivat mahdollisuuden. Ja minä toivon, että muutaman vuosikymmenen päästä meillä on demokraattisen Syyrian presidentti, joka puhuu arabiaa saksalaisella aksentilla. Hyvät naiset ja herrat, meidän olisi pitänyt voida ennakoida eurokriisi ja siirtolaisuuskriisi, mutta eräs kriisi, jota emme voineet ennakoida, se on edelleenkin uskomaton, oli Krimin niemimaan valtaaminen ja Anschluss Donbassin valtaamisen jälkeen. En puhu tästä tänään sen pidempään, mutta totean, että tekemällä mitä se teki kaksi vuotta sitten. Venäjä rikkoi kaikkia perustavanlaatuisia eurooppalaisia turvallisuussopimuksia alkaen YK peruskirjasta vuoden 1975 Helsingin loppuasiakirjasta ja vuoden 1990 Pariisin peruskirjasta. Se rikkoi myös vuoden 1994 Budapestin muistiota, joka takasi Ukrainan alueellisen koskemattomuuden siitä hyvästä, että Ukraina suostui luopumaan silloisesta maailman kolmanneksi suurimmasta ydinasearsenaalistaan. Toisin sanoen me emme enää voi otaksua, että ne sopimukset, jotka ovat eurooppalaisen ja puolestaan eurooppalaisen turvallisuuden perustana ovat olleet toisesta maailmansodasta asti, pätisivät enää. EU on toiminut nopeasti ja yhtenäisesti Venäjän aggressiota vastaan ja tämä on ollut tehokas pelote, sanktiot ovat toimineet tehokkaasti, mutta EUn suhteet Venäjään ovat koetuksella vielä pitkään. Nyt tarvitaan strategista kärsivällisyyttä. Jotkut vetoavat vuoropuhelun puolesta, kyllä, mutta vuoropuhelu ei sinällään ole politiikkaa, ei ainakaan sellaista politiikkaa, jolla vastata aggression. Se meidän pitäisi olla oppinut Münchenistä vuodelta 1938. Hyvät naiset ja herrat, olen puhunut Euroopan kriiseistä, joista jotkin meidän olisi tullut voida ennakoida, toisia emme voineet ennakoida. Haluaisin nyt käsitellä tulevaisuutta ja pitkän aikavälin kriisiä, jonka voimme välttää. Kun tarkastelemme tulevaisuutta, voimme välttyä tältä kriisiltä ennen kuin huomaamme olevamme siinä. Euroopan kilpailukyky vähenee ja tuottavuus muuttuu nopeasti muuttuvassa yhteenkuuluvassa digitaalisessa maailmassa. Yhdessä Maailmanpankin pääekonomistin Kaushik Basun kanssa olen juuri toiminut puheenjohtajana pankin ensimmäisessä pidemmässä tutkimuksessa, joka käsitteli tietoteknologian taloudellisia mahdollisuuksia ja sen hyötyjä yhteiskunnan ja hallinnon kehittämisessä. Siinä tuodaan esille myös, mitä haittaa on siitä, jos jäämme jälkeen. Yleisesti ottaen Eurooppa pärjää hyvin tässä pitkässä kattavassa tutkimuksessa, jota tehtiin puolitoista vuotta, mutta ei pidä erehtyä. Euro- Euroopan riskinä on jäädä kakkosluokan pelaajaksi, ei pelkästään Yhdysvaltojen, vaan myös Intian ja Kiinan jälkeen, jos me emme pyri kuromaan kuilua kiinni. Digivallankumous voi olla siunaus yhtenäismarkkinoille. Nyt voimme havaita, miten Euroopan laajuisia markkinoita syntyy sellaisilla aloilla kuin terveydenhoito, pankkiala, liikenne. Muutama vuosikymmen sitten ne vaikuttivat ehdottoman paikallisilta. Nyt alakohtaisesti meidän lainsäädäntömme on kuitenkin edelleen pirstoutunut jäsenvaltioiden välillä. Me emme ole valmistautuneita digiaikaan, meillä ei ole riittäviä yhtenäismarkkinoita ja meidän parhaat voimamme katoavat sinne, missä heillä on enemmän mahdollisuuksia. Saatoin nähdä tämän omin silmin, kun eräs 23-vuotias yrittäjä tuli käymään luonani kutsustani ja totesi, olen pahoillani presidentti, muutan Yhdysvaltoihin. Kysyin miksi. Hän sanoi, että siellä ne kaikki mahdollisuudet ovat. Ja puoli vuotta myöhemmin hänellä oli jo sijoitettuna 4,6 miljoonaa dollaria yrityksensä ja myöhemmin hän myi sen sadalla miljoonalla. Hän olisi voinut jäädä Eurooppaan, jos meillä olisi ollut yhtenäismarkkinat, jos meillä olisi ollut rahoitus. Ja sanoisin, että tätä tarinaa pitäisi toistaa uudelleen joka ikisessä jäsenvaltiossa. Näinhän se on nähty niissä kaikissa tapahtuvan. 60 vuotta sitten Rooman sopimus loi perustan sille, mitä nyt kutsumme neljäksi vapaudeksi, ihmisten, tuotteiden, pääoman ja palvelujen liikkuvuudeksi. Mitään digitaalista ei ollut. Tietokoneet olivat vasta kehittymässä. Tänä päivänä elämme aivan erilaisessa maailmassa jos emme tunnusta, miten perustavanlaatuinen muutos on ollut ennen kaikkea viimeisten 10-15 vuoden aikana, Eurooppa jää jälkeen ja niin myös kansalaisemme. Digivallankumouksen haasteeseen vastaaminen edellyttää Euroopan yrittäjien, yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon nerokkuutta. Markkinavoimat ja liiketoimintamallit ovat keskeisiä apuja kun me tähän muutokseen vastaamme, mutta lainsäädännön, kaiken eurooppalaisen lainsäädännön on oltava sitä tukemassa. Jotta ymmärtäisimme, mikä on tämän muutoksen suuruusluokka, ehdotan, että lisäämme näihin neljään perustavanlaatuiseen vapauteen eh, viidennen vapauden, tiedon vapaan liikkuvuuden. Tämä viides vapaus on tietysti mukana olemassa olevassa neljässä vapaudessa, mutta nykyisin se on riittävän erillinen, jotta se voisi saada oman statuksensa. Tieto ei ole henkilö, ei fyysinen tuote, ei pääoma eikä palvelu, mutta kaikkien näiden liikkumisen auttamisessa tiedonkin on voitava kulkea rajojen yli. Komission ehdotus digitaalisiksi yhtenäismarkkinoiksi kyllä luo perustan tiedon vapaalle liikkuvuudelle, mutta siitä on tultava pysyvä arvo sisämarkkinoilla, ei pelkästään jonkinlainen tavoite, johon tulee päästä tiettyyn päivään mennessä. Mitä tämä viides vapaus sitten tarkoittaisi kansalaisillemme? Ensinnäkin vapaa tiedon liikkuvuus tarkoittaa sitä, että voimme saada palveluja, joista maksamme koko EU-sta. Se tarkoittaisi sitä, että verkkokauppa ei rajoittuisi siihen maahan, jossa on pankkitilimme. Kansalliset rajat eivät enää mielivaltaisesti digimaailmassa määrittäisi sitä, eh, mitkä eurooppalaiset kansalaiset voivat ostaa digitaalisesti tuotteita ja palveluja ja ketkä eivät. Tänä päivänä on helpompi lähettää pullo oliiviöljyä Sisilia, Sisiliasta pohjoiseen napapiirille kuin myydä iTunes-laulu rajan yli. Ja voin tässä kohtaa kertoa, että meillä on omassa maassamme myös sähköiset reseptit. Voin mennä mihin tahansa apteekkiin ja lääkärini resepti löytyy sieltä, mutta tähän maa, rajat ylittävään toimintaan asti se ei ulotu. Jos menen täällä Strasbourgissa apteekkiin ja haluan saada mitä minä ehdottomasti tarvitsisin eh, virolaisen lääkärini niin minulle määräämän lääkkeen, se ei onnistu, vaikka se kaikki olisi mahdollista teknologisesti. Meillä on vain esteenä lait. Tiedon vapaa liikkuvuus ei koske kuitenkaan pelkkää kauppaa. Kuten kaikki EUn perusvapaudet, tiedon vapaa liikkuvuus eh, sisältää myös oikeuksia ja vastuita. Ja tärkeintä näiden joukossa on tietosuojan oikeus, aktiivinen ja passiivinen. Oman tiedon omistajuus ja päättäminen sen käytöstä ovat oleellisia ennakkoehtoja ennen kuin näiden tietojen arvoa voidaan lähteä hyödyntämään. Onnittelen teitä siitä, että olette saaneet päätöksen neuvottelut uudesta tietosuoja-asetuksesta. Se tunnustaa tämän periaatteen niin otsakkeessaan kuin sisällössään. Siinä yksilöt saavat todellisen omistajuuden omiin tietoihinsa, oikeuden valvoa niiden käyttöä ja niiden välittämistä kolmansille osapuolille. Tämä luonee uusia markkinoita ja julkiselle sektorille sovellettuna vähentänee paperityötä ja raportointia, joka nyt vie eurooppalaisilta kansalaisilta ja yrityksiltä aikaa ja rahaa ja luo vain turhautumista. Tämä myös lisää huomattavasti avoimuutta. Meidän on pyrittävä luomaan tietotalous, jossa tiedon vapaa liikkuvuus koskee koskee myös ei-henkilötietoja meidän autojemme ja kotiemme luomassa isossa datassa on huomattavasti arvoa. Meidän erilaisten toisiinsa kytkettyjen laitteittemme luomassa isossa datassa. Saksassa tätä kutsutaan jo nimellä Industrie 4.0. Euroopan on investoitava erilaisiin teknologioihin, jotka luovat luottamusta tietovirran turvallisuuteen, ennen kaikkea salaus- ja blockchain-teknologiaan. Meidän on edistettävä niiden käyttöä. Lopuksi, aivan yhtä lailla kuin nämä neljä liikkuvuutta tarvitsevat satamia, teitä. Me tarvitsemme digitaalista infrastruktuuria, jotta viides vapaus voi toteutua. 5G ja kuituyhteydet on todella saatava kaikkialle ja tämä koskee ennen kaikkea niin sanottuja äh, viime äh, liittymiä, tilaajaliittymiä äh, kaapelista koteihin ja yrityksiin. Maaseutuyhteisöt ovat hyötyneet huomattavan paljon yhteisestä maatalouspolitiikasta, mutta tässä uudessa maailmassa ne tarvitsevat samanlaisen pääsyn internettiin kuin kaikilla muilla kaupungeissa. Tällainen kaikkien kattavuus on oleellista. Se on oleellista, kuten myös se, että tämän digikuidun digiosingon hyödyt eh, saadaan jaettua kaikille. Eh, Viron kokemukset ovat lupaavia. Vuodesta 2005 me olemme sallineet nettiäänestyksen yhdeksissä kansallisissa, alueellisissa ja eurooppalaisissa vaaleissa. Ja voisi kuvitella, että tästä hyötyy vain eh, nuori kaupunkieliitti, se joka on tottunut moderniin teknologiaan, mutta kattavat sosiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että minkäänlaista demografista tai maaseudun ja kaupungin välistä kuilua ei ole. Pikkukilassa asuva eläkeläinen äänestää aivan yhtä todennäköisesti online, eh, skypettää perheensä kanssa ja on etäyhteydessä lääkärinsä kuin hänen lapsenlapsensa. Mainitsen tämän Skypen, koska se keksittiin Virossa ja kuten niin monet hyvät asiat, sekin on nykyisin siirtynyt Amerikkaan. Samaan aikaan, hyvät naiset ja herrat, meidän on kysyttävä, mihin tämä digivallankumous meitä vie. Mikä on työn tulevaisuus digikaudella? Mitä tapahtuu taksinkuljettajan, tehdastyöntekijän työpaikoille? Ja mitä tapahtuu jatkossa, kun teknologia kehittyy lääkäreille, tilintarkastajille? Kaikkien aiempien teollisten vallankumouksien jälkeen työttömyys on, työllisyys on kasvanut, uudet työpaikat ovat korvanneet vanhat, ne ovat edellyttäneet erityistaitoja, niistä on saatu parempaa palkkaa ja ne ovat olleet haastavampia, mutta emme tiedä vielä toistaako historia tältä osin itseään. Me olemme vasta digivallankumouksen alussa eikä varmoja vastauksia ole. Mutta sen minä tiedän, että digivallankumous, kuten myös euroalueen kriisi, Krimin tapahtumat ja pakolaisen kohtalo, edellyttävät, että me tuomme esiin parhaamme tänä ajankohtana, jolloin politiikka vetoaa syvimpiin vaistoihimme. Ei kuvitella, että nämä haasteet ovat mahdottomia ylitettäviksi. Tämä on aika ottaa nöyrästi Vastaavia askelia kuin rohkeat edeltäjämme vuosina 1957, 89, 91 ja 2004. Heillä oli edessään epävarmuus, mutta he astuivat eteenpäin. Jos me luovutamme populisteille, jotka sanovat, että Eurooppaan ei voida luottaa kansalaisten edun nimissä, hyvät naiset ja herrat, yksikään kriisi, ennakoitava tai ei, ei saa riittävää vastausta. Olipa kyseessä maahanmuutto, euro, sotilaallinen aggressio, puhumattakaan teknologisen muutoksen haasteista. Nämä ovat kaikki silloin vain ratkaisuja, jotka vievät meidät kansallisvaltion toista maailmansotaa edeltävään aikaan, jolloin lyhytnäköisyys, naapurin köyhdyttäminen, johtivat väistämättä siihen, että pyrittiin maksamaan samalla mitalla ja kaikki hävisivät. Silloin olisimme jälleen ajassa, jolloin voima on valtaa. Ja me olemme aivan liian monta kertaa Euroopan historiassa nähneet, mihin se johtaa. Meidän pitää olla selvillä, mikä meitä kohtaa, jos me epäröimme tai kompastumme. Ja siteeraan Jeitsiä jälleen. Parhaat täällä ilman uskoa ja pahimmat täynnä vimmaa kiihkeä. Valinta on meidän. Kiitokset. Kiitokset arvoisat kollegat näistä suosionosoituksista. Kiitokset hyvä kollega Ilves, herra presidentti. Kiitokset tästä inspiroivasta puheesta. Siihen ei tarvinne lisätä mitään. Ei suosionosoituksiin eikä tähän protestiin uskon, että molempien osalta puheenne näytti todella hyvin suuntaa. Kiitämme siitä. Kiitos. Kyrios Roiderus. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ πάρτε... Nyt meidän pitäisi äänestää. Pyydän teitä istumaan paikoillenne. Onko tämä työstyspuheenvuoro, mitä pyydätte? Mistä haluaisitte puhua? Yes. Siis oikeudellinen asia, joka tapahtui minun maassani. Haluaisin kuulla tästä, että minut vapautettiin syytteistä minua vastaan. Selittäisin vähän ja kiitäisin kollegoja tuesta. Tällä parlamentissa sain paljon